Buonasera tutti. Ehm. Oikein hyvää iltapäivää kaikille. Todella, me olemme nyt siis hyväksyneet tämän viikon esityslistan, täysistunnon esityslistan, ja siirrymmekin nyt esityslistalla eteenpäin. Nimittäin kyse on suullisista kysymyksistä komissiolle aiheena öljyn hinnan nousun aiheuttama kriisi Euroopan kalastusalalla. ensimmäiseksi puheenvuoronsa herra Kade, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le Président, Madame la Commissaire. Puhemies, komission sen hyvät kollegat. Parlamentilla on vain yksi istuntopaikka, Strasbourg. Depuis février 2011. Helmikuusta 2011 lähtien öljyn hinnan kasvu ei ole pysähtynyt. Nyt on ylitetty jo 100 dollarin raja. Kalastajat kaikilla Euroopan rannikkoalueilla kärsivät tästä öljyn hinnan, hinnan noususta huomattavalla tavalla. Jos tämä jotakin kiinnostaa, niin sanokoot sen. Si ça intéresse personne, qui me le dit. Jos ei kiinnosta ketään, niin sanokoot senkin. Monsieur le Président, si vous permettez, Puhemies, odotan, että sali, salista poistuvat tekevät sen hiljaa. Parhaat kollegat, nyt pyytäisin, että ne, jotka haluavat poistua salista, tekevät sen nopeasti ja hiljaisesti. Älkää jääkö keskustelemaan sinne portaille. Herra Kadekilla tulee nyt olla tilaisuus käyttää oma puheenvuoronsa ilman häiriötä. Olkaa hyvä. Te tulette saamaan äh, aikanne alusta nyt. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Komission jäsen, hyvät kollegat. Toistan vielä Parlamentilla on vain yksi istuntopaikka, Strasbourg. Helmikuusta 2011 lähtien öljyn hinnan kasvu ei ole pysähtynyt ja nyt on päästy jo yli 100 dollarin rajan. Kaikilla Euroopan rannikkoalueilla kalastajat tästä kärsivät huomattavalla tavalla. Kalastuskulut ovat nousseet, koska öljyn hinta nousee. Pienoiskalas, pienimuotoinen kalastus on tästä kärsinyt erityisesti. Kalastajat ovat kovin riippuvaisia öljyn hinnasta. Kaikki ammattilaiset tuovat esille huolestuneisuutensa öljyn hinnan nousun takia. Toivon, että toimimme yhdessä niin, että yritykset voivat jatkaa toimintaansa, vaikkakin toimintakustannukset nousevat. Tämä kysymys ja päätöslauselma ovat sellaisia, että niissä pyydetään, että jäsenvaltiot voisivat tapauskohtaisesti auttaa kalastajia, e, mutta eivät kuitenkaan vääristäisi kilpailua. Sen takia pyydän, että de minimis apua voitaisiin nostaa 30, 30 000 60 000 euron. Missään tapauksessa kyse ei ole siitä, että lisättäisiin unionin budjettia, vaan kyseessä ovat ne tuet, joita voidaan myöntää jäsenvaltioista yrityksille väärentämättä kilpailua, vääristämättä kilpailua. Pyydän vain jäsenvaltioille hieman lisää joustavuutta. Pyydän, että komissio tutkisi huolellisesti pyyntöni ja ottaisi huomioon ne huolet, jotka kalastusalalla ovat. Kyse on naisista ja miehistä, jotka tarvitsevat asianmukaista tuloa, tulotasoa ja elantoa. Meillä on paljon tuontia Euroopan markkinoille kolmansista maista. Tämä sektori on yhä haavoittuvampi. Kyse ei ole pelkästään taloudellisesta voitosta, vaan meidän kaikkien etumme on, että tämä toiminta säilyy alueellamme ja rannikkoseuduilla. Kyseessä on myös Euroopan unionin elintarviketurvallisuus, työpaikkojen turvallisuus tällä alalla. Kiitos. Kiitokset herra Kadek. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Belder. Kaksi minuuttia hänkin, olkaa hyvä. No kiitos puhemies. Kiitos puhemies. Tilanne kalastusalalla on erittäin vakava. Polttoaineen hinta on korkealla, kalan hinta on alhaalla, historiallisen alhaalla jopa. Ja kollegat pyytäisinkin teitä nyt kiinnittämään huomionne myös ähm, kalastukseen, joka on tärkeää Alankomaille, Ranskalle, Belgialle ja sekä Tanskalle ja olemme saaneet hyvin paljon tuontia kolmansista maista vähemmän herkullista, mutta tietenkin edullisempaa. Ja seurauksena on nyt ollut se, että nämä hinnat, kalan hinnat huutokaupoissa ovat äärimmäisen alhaalla ja meidän kalastajamme eh, eivät pysty enää eh, selviytymään ja myös kalakannat eh, ovat vaarassa ja olisi hyvin ikävää, jos kalakannat häviäisivät. Me tarvitsemme nyt nopeita, voimakkaita eurooppalaisia toimia tämän kriisin aikana. Kiitoksia. Ehm, herra Leichtfried, äh, pyydän äh, teiltä anteeksi, koska te olitte pyytänyt puheenvuoroa. Minä luulin, että tämä oli teiltä spontaani puheenvuoropyyntö, mutta tekö halusitte pyytää, kysyä Kadekilta vielä lisää kysymystä. Herra Leichtfried, jos haluatte, niin äh, saatte tilaisuuden tähän. Herra Kadek, vastaatteko lisäkysymykseen tai kysymykseen, jos teille tämä esitetään sinisellä kortilla? No niin, olkaa hyvä, herra Leichtfried. President. Puhemies, minulla olisi kysymys kollega Kalle Kadekille hänen esityksensä pohjalta, nimittäin tämä koskee että äh, tätä kuulemma ainoata äh, parlamentin toimipaikkaa Strasbourg. Ehkä olette huomanneet, että, että parlamentti kokoontuu myös Brysselissä, ja olette huomanneet varmasti, että valikunnat kokoontuvat Brysselissä. Ehkä olette huomanneet, että hallinto on jopa paikoitellut Luxemburgissakin. Kiinnittäisi vain huomiota siihen, ettei ole kuitenkaan aivan niin kuin tämä yrititte aseen antaa ymmärtää. Prego, onorevole kadek. Ja edustaja Kadek voi vastata, olkaa hyvä. Halusin vain muistuttaa, että perustamissopimukset ovat selkeitä tässä asiassa. Euroopan parlamentin istuntopaikka, jossa tänään olemme, ja koko tämän viikon olemme, on Strasbourg ja ainoastaan Strasbourg. Tietysti me teemme työtämme Brysselissä, niin kuin tekin kollegat. Olen siellä useita viikkoja vuodessa, mutta nimenomaan istuntopaikka on tämä sali täällä Strasbourgissa ja näin täytyy olla jatkossakin. Bene. Continuiamo. Hyvä. Me jatkamme muita suullisen äh, kysymyksen esittäjä seuraavaksi Britta Reimers, olkaa hyvä. Herr Puhemies, rouva komission jäsen, parhaat kollegat. Jatkuva polttoaineen hinnan nousu on aiheuttanut monille yrityksille Euroopan unionissa merkittävän lisätaakan. Erityisesti kalastajat kärsivät polttoaineen hinnan noususta, koska lisääntyneitä kustannuksia he eivät voi suoraan heijastaa omiin hintoihinsa. Pohjois-Afrikan ja Lähi-idän tilanne on entisestään vaikeuttanut tilannetta. Siksi meidän tulisikin nyt katsoa, miten polttoaineen hinnan nousu vaikuttaa talouteen sekä työllisyyteen Euroopan unionissa. Mitkä alat ovat erityisen vaarantuneita ja minkälainen tulevaisuus voisi edessämme olla ilman kilpailun vääristymistä. Siksi vaadimme komissiota tarkastamaan tämän. On hyvin tärkeää, että me tuemme Euroopan kalastusalaa myös siksi, ettei riippuvuutemme kolmannen, kolmansien maiden tuonnista kasvaisi entisestään. Meidän tulee olla hyvin varovaisia eikä kiirehtiä asian käsittelyssä kuitenkaan. Kiitos. Kiitokset Rova Raimes. Seuraavaksi Ulrike Rodust. Kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. <clears throat> Parahin komissaari, hyvät kollegat. Euroopan äh, kalastus on syvässä kriisissä, niin kuin kollegamme ovat todennäköisesti. Äh, kalastajat valittelevat kivuliaista äh, tulotappioista ja olemassaolon menetyksen uhasta. Hyvät kollegat, mutta miksi nämä tulot ovat laskeneet kalastajilla? Minusta tässä on kolme syytä. Se, että kalakannat ovat huvenneet ja hinnat ovat yleisesti romahtaneet erityisesti siellä, missä kalakannat ovat vähentyneet ja tarjonta on liian suurta. Ja kolmanneksi, ja siitä on tänään kysymys, suuremmat, korkeammat polttoainehinnat, joka taas johtuu raakaöljyn noususta. Hyvät kollegat, politiikka, politiikkaa tarvitaan. Meidän täytyy tehdä se, mikä me voimme näiden kalastajien auttamiseksi. Minä painotan sitä, mitä me voimme tehdä päätöslauselmaesitys, sieltä konservatiivit ovat esittäneet, lupaa enemmän kuin mitä voimme tehdä. Siellä vaaditaan eh, de minimis eh, tuen kasvattamista 100 prosentilla 30 000 60 000 euroon, josta sitten, jolla voitaisiin maksaa tämä eh, subventio polttoaineen hinnoista, mutta Eihän tällainen ole mahdollista, koska useimmissa Euroopan kalastajillista tämä, tämä eivät, ne eivät saa tästä mitään apua. Kaiken lisäksi muitakin ongelmia on. Ensinnäkin liikakalastus, se vain kärjistyy entisestään toisekseen. Ongelma, markkinahintaongelma on edelleenkin olemassa, mitä taas tulee taloudellisiin vaatimuksiin kalastusalalla. Näen paljon suuremman ongelman, nimittäin jäsenvaltiot käyttävät Euroopan, eivät käytä Euroopan kalastusrahaston varoja, vaikkakin Euroopan unioni maksaa 50 prosenttia. Tässä täytyy toimia kalastajien etujen mukaisesti. Hyvät kollegat, meidän pitäisi yhteisesti torstaihin mennessä saada esitettyä, eritelty paperi, jossa voitaisiin järkevällä tavalla toimittua kalastuksen, kestävän kalastuksen eteen ja kalastajien etujen puolesta. Grazie, onorevole. Kiitokset teille, Rouva Rodus. seuraavaksi puheenvuoron saa Rouva Lövin. Olkaa hyvä. Kaksi ja puoli minuuttia. Thank you very much. And thank you to my... Kiitos. Kiitos kollega Kadekille siitä, että meillä on mahdollisuus keskustella hyvin perustavanlaatuisista kysymyksistä. Ensinnäkin kun ajattelemme öljyn hinnan nousua, niin oikeastaan on kaksi alaa, joihin energiaverot eivät kohdistuvat nimenomaan ilmailuala ja kalastusalat. Kaikki muut alat Euroopan unionissa ovat toisenlaisia kalastuksen. Tämä tilanne vaikuttaa. Ja oikeastaan me puhumme jonkinlaisista piilotuista, jotka ovat vaikuttaneet niin, että edelleenkin voidaan kalastaa, vaikkakin kalakannat sitä eivät mahdollistaisi. Kala, kalastusalalla ne segmentit, jotka kuluttavat kaikkein eniten fossiilisia polttoaineita, ovat kaikkein haavoittuvaisia. Poh- roolit esimerkiksi. De minimis on jo kymmenkertaistettu sitten vuoden 2008. Kyseessä on huomattava tuki kalastusalalle. Samanaikaisesti kansainvälisesti me annamme paljon lupauksia siitä, että hiilidioksidipäästöjä vähennetään ja vuoteen 2050 mennessä niitä vähennetään huomattavalla tavalla. Myös ympäristön kannalta kielteisiä tukia on sitouduttu vähentämään vuoteen 2020 mennessä. VTO-neuvotteluissa keskitytään myös siihen, miten voidaan poistaa kilpailua vääristävät kalastusalan tuet. Jos EU nostaisi de minimistä tällä hetkellä, niin EUn johtoasema neuvotteluissa on vaarassa – välittäisimme sellaisen viestin maailmaan, että muutkin voisivat lisätä polttoainetukia kalastusalalle. Tämä johtaisi kierteeseen. Emme me tarvitse tällä hetkellä tällaista kehityskulkua, vaan nimenomaan suuntaus on, on käännettävä. Tämä välittäisi aivan väärän viestin markkinoiden on hyväksyttävä hinnan korotukset ja tämä on myös huomioitava yhteisen kalastuspolitiikan uudistuksessa. Kiitos. Kiitokset Rouva Löviin ja seuraavaksi puheenvuoron saa komission jäsen Maria Damanakki, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, komissio on tämänhetkisestä kalatalousalan tilanteesta tietoinen. Polttoaineiden hinnat on yksi syy ongelmille, mutta ei suinkaan ainoa. Se, että viitataan polttoaineen hintoihin, niin sen suhteen komissio rohkaisee jäsenvaltioita käyttämään äh, kalatalousrahaston tarjoamia mahdollisuuksia. Me emme ole käyttäneet käytettävissämme olevia välineitä. Jäsenvaltiot ovat käyttäneet alle 20 prosenttia ähm, niille kuulu osuudesta. Ja polttoaineiden korkeisiin hintoihin voitaisiin erityisesti puuttua muuttamalla kalatalousrahaston tukien avulla näitä, näitä kalastuslaivastoja ja todennäköisesti polttoaineiden hinnat säilyvät korkealla tasolla myös tulevina vuosina. No viime viikolla hinta laski mutta joka tapauksessa odotettavissa on polttoaineiden hinnan korkea taso. Siksi komissio katsoo uudist- yhteisen kalastuspolitiikan sekä monivuotisen rahoituskehyksen uudistustoimissaan sitä, miten voitaisiin siirtyä vähemmän polttoainetta kuluttavaan kalastukseen. Pääasiallinen keino tässä voisi olla rohkaista tätä alaa tarvittaviin muutoksiin. Miten se on sitten mahdollista? Tässä samalla on kunnioitettava sitä periaatetta, että rahallinen tuki ei saa lisätä kalastusponnisteluja. Eli tässä tarvitaan mahdollisimman kestävää kalastusta ja keskipitkällä aikavälillä meidän on huolehdittava myös kalakantojen säilymisestä ja kyllä tätä kautta päästään koko alan parempaan tulotasoon. Ja mitä tulee tähän de minimis kynnykseen, no se ei ole ollenkaan uusi asia. Komissio on toteuttanut tutkimuksen vuonna 2008 analysoiden tämän katon muuttamista 30 100 000 euroon jokaista hyödynsaajaa ajatellen. Tuloksena tuolloin oli se, että ehdotusta ei mitenkään voitu hyväksyä kolmesta syystä. Ensinnäkin tämä olisi häirinnyt Ähm, kalakantoja, koska olisi siirrytty, siirrytty vieläkin enemmän polttoainetta vaativaan toimintaan. Näin koko vesialueiden tasapaino olisi häirintynyt ja samalla suuret alukset äh, olisivat saaneet enemmän tukea kuin pienet, vähemmän polttoainetta kuluttavat alukset, eikä kukaan täällä varmasti tällaista suuntausta halua rohkaista, että siirryttäisiin yhä suurempiin aluksiin, jotka kuluttavat yhä enemmän polttoainetta. Tämä oli toinen syy. Ja kolmanneksi, Tämä on hyvin tärkeää. Jotkut Euroopan parlamentit jo, parlamentin jäsenet jo mainitsivatkin, että nyt jäsenvaltioiden on toteutettava säästöjä ja näin ollen poliittista tukea jäsenvaltioilta olisi vaikea saada ehdotuksen taakse, tämä saa, siis sellaisen ehdotuksen taakse, joka lisäisi julkisia menoja. Ja jos tätä de minimis ähm, kynnystä nostettaisiin monilla jäsenvaltioilla. Itse asiassa olisi varoja tätä varten, koska veronmaksajien rahoistahan tässä on kyse. Joten jos vain jotkut jäsenvaltiot onnistuisivat tai pystyisivät nostamaan tätä enimmäismäärää, niin tämä johtaisi kilpailun vääristymiseen eri jäsenvaltioiden välillä. Ja tämä on hyvin tärkeä, oikeastaan kaikkein tärkein syy näistä kaikista. Mitä tulee vihreiden esiin nostamaan äh, äh, polttoaineveropoikkeukseen kalastusalan suhteen, me katsomme, että yksin Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa asiaa ei voi hoitaa. Tästä on puhuttava maailmanlaajuisesti. Polttoainevero kysymys ei saa äh, vääristää kilpailua. Tämä saattaisi myös johtaa siihen, että monet alukset kävisivät tankkaamassa EUn ulkopuolella eh, ja näin. Eh, eh, me emme halua toimia. Kiitos. Adesso diamo la parola. Kiitokset komission jäsen. Nyt kuulemme poliittisten ryhmien puheenvuorot. Heistä ensimmäisenä kollega Fraga Esteves. Kiitos puhemies. Kun tässä nyt odotetaan yhteisen kalastuspolitiikan uudistusehdotuksia. Kansanpuolueen ryhmä haluaa jälleen kerran korostaa kalatalousalan suurta taloudellista merkitystä. YMJtä ollaan alan suhteen uudistamassa ja tällä hetkellä alalla on hinnanmuodostuksen suhteen, ovat kädet todella sidotut ja tämä johtaa siihen, että tämä kilpailu on vääristynyt ja uusi, uudet valvontavaatimukset eh, johtavat siihen, että yritykset joutuvat käyttämään resursseja valvontaan, eh, resursseja, eh, jotka eivät suinkaan johda sitten siihen, että lisää laadukkaita tuotteita saattaisiin markkinoille. Mitä tulee tähän polttoaineiden hintaan, hinnan nousuun, niin se todella uhkaa monia yrityksiä, jotka juuri ja juuri ovat päässeet jotenkuten jaloilleen vuoden 2008 talouskriisin jälkeen. Ja nämä yritykset tarvitsisivat käteispääomaa voidakseen muuttaa laivastojaan tulevien vaatimusten mukaiseksi. Ja siksi me olemme te esittäneet tätä suurista tämän suullisen kysymyksen ja päätöslauselmaesityksen tälle salille. On otettava huomioon, että nämä tuet eivät maksa yhtään mitään yhteisön budjetista. Ja tämän lisäksi näiden tukien lisääminen on huomattavasti alle enimmäismäärän, jota esimerkiksi maatalousala tai kuljetusala ovat saaneet. Emme halua palata vastaavaan tilanteeseen kuin vuonna 2008, jolloin komission jäsen Borgin kanssa äh, vastaavissa tunnelmissa keskustelimme. On totta, että jotkut jäsenvaltiot voivat tätä tukea, lisätukea antaa, laivastoilleen toiset eivät, ja tämä voi aiheuttaa vääristymistä, mutta vääristymistä aiheuttaa vielä enemmän se, että jotkut jäsenvaltiot eivät osallistu kalastusrahaston rahoittamiseen ollenkaan, ja tämä hyväksytään silti. Kiitos. Kiitokset, Rouva Fragaisteves. Ja seuraavaksi Rouva Trotman. Olkaa hyvä. Euh, Kiitos puhemies komission sen hyvät kollegat. Kalastajat ovat nostaneet esille yhä lisääntyvät ongelmat ammattinsa harjoittamisessa. Hyvin vaikeat olosuhteet, kiintiöt pienenevät, kalastusalukset vanhenevat, öljyn hinta nousee. Tämä pahimpana. Edelleenkin tilanne muuttuu kovasti ja jo kaksi vuotta tilanne on rasittanut erityisesti eurooppalaisia kalastajia – nimenomaan pienkalastuksen alalla ja rannikkokalastuksen alalla. Tilanne on hyvin huolestuttava. Meidän täytyy osoittaa tukemme kalastajille. Me pyydämme Euroopan komissiota nostamaan de minimis tuen kattoa, joka voidaan myöntää apuna tässä kriisitilanteessa. Kyseessä ei ole mistään muusta kuin tilapäisestä toimesta, johon joudumme kriisioloissa. Vuonna 2007 komissio reagoi tämän tapaiseen tilanteeseen, eli me ymmärrämme, mitä tämä tarkoittaa konkreettisena toimina. Keskeistä näyttäisi olevan, aivan niin kuin Fraga Esteveskin totesi, varmistaa se, että jäsenvaltiot käyttävät kaikki määrärahat, jotka ovat mahdollisia asetuksen puitteissa. Nyt kun uudistuksia viimeistellään, niin tietenkin myöskään kalastajat eivät ole vastentahtoisia muutosten edessä. He ovat todenneet, että he ovat valmiita ponnistelemaan aivan erityisesti kalakantojen säilyttämisen puolesta. Tämä vaatii kollektiivista toimintaa luonnollisesti. He eivät kuitenkaan halua olla ulkoisten toimien uhreja. Heillä ei ole minkäänlaista vaikutusmahdollisuutta näihin ulkoisiin tapahtumiin. Komission jäsen, teidän toimintanne antaisi merkin siitä, että meillä on hyvin tärkeä rooli historiallisesti komission ja toisaalta alan toimijoiden eli kalastajien välillä. Kiitokset Rouva Trotman ja seuraavaksi Chris Davis puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tänään puhutaan tuista kalastajille, koska öljyn polttoaineiden hinnat ovat nousseet sen jälkeen. Viljelijät, sitten rekkakuskit ja sitten äh, äh, pilotit. Mutta, mutta Kaikkihan me kärsimme näistä äh, että polttoaineen hinnan noususta. Eiköhän tuota toisiamme. Ja tämä on ihan turhaa puhetta. Tämä on, tämä on, äh, äh, tämä on tällaista piiska- ja porkkana politiikkaa mutta kun kaikkihan sanovat, että meidän pitäisi saada kestävää kalastuspolitiikkaa käytännössä, kun puhutaan, sitten kun siitä on kysymys, niin kaikki eivät edes ymmärrä, mitä kestävä tarkoittaa, eivätkä tiedä, mitä se sisällään pitää. Komissio on tehnyt selväksi, että me ymmärrämme, kalastusteollisuus ei ole eh, elinkelpoinen tietyissä olosuhteissa, mutta tämä ei johdu pelkästään polttoaineen hinnoista vaan se johtuu epäkestävästä kalastuskäytäntöstä, joka on kestänyt vuosikymmeniä. Nyt jos kalastajat eivät pysty suoraan siirtämään näitä kustannuksia kalan hintoihin kuluttajien suuntaan, niin tämä on jotain sellainen, että se pitäisi tutkia. Täytyisi luoda tällainen suora su yhteys kalastuksen hinnan ja kuluttajahintojen välillä, mutta että annetaan tukia näille kalastajille. Se ei muuta ylikakalastusta, joka kuitenkin aiheuttaa viime kädessä nämä taloudelliset ongelmat. Komissaari kertoi, että kalastusvaliokunnassa kuukausi sitten, kun Kari esitti tämän kysymyksen tälle, että hän ei tukisi tällaista tukia, jolla kompensoitaisiin polttoaineiden lisäkustannusta. Hän toisti sen tänään ja minä haluaisin kuulla sen uudelleen hänen suustaan. Kiitokset herra Davis. Seuraavaksi puheenvuoron saa herra Grobarczyk. Olkaa hyvä. E, szanowni Państwo, wspólna polityka rybołówstwa oparta na zasadach... Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Yhteinen kalastuspolitiikka, joka perustuu siihen, että luonnonympäristöä suojellaan, joutuu huomioimaan myös Euroopan kalakantojen tilan niin, että ne säilyvät tasapainoisina. Kalastus, kalastuksessa on kyse myös siitä, että perinteitä siirretään sukupolvelta toiselle. Taloudellisesti on keskeistä, että löydetään tasapaino kun otamme huomioon hyvin jyrkän hinnannousun öljyalalla, niin Euroopan unionin politiikkojen pitäisi mahdollistaa sellainen mekanismi, että kalastaja voitaisiin suojella tällaisilta hintapiikeiltä. teollisuuden tappioiden ja meriliikenteen tappioiden jälkeen meillä ei ole enää Euroopassa mahdollisuutta ottaa kantaaksemme tällaista tappiota kalastusalalla. Ymmärrän, miksi Islanti epäröi jäsenyyden suhteen. Kalastuspolitiikan uudistusprosessia pitäisi nopeuttaa niin, että voitaisiin varmistaa se, että luonnonympäristöä voidaan suojella ja myös kalastajia saman tapaan. Jälleen kerran edessämme on kalastuspolitiikan alueellistaminen kysymyksenä ja se, mikä olisi yksittäisten hallitusten rooli kalastuspolitiikassa. Näissä kriisin olosuhteissa ja taloudellisen kriisin olosuhteissa kalastuspolitiikka johtaa siihen, että kalastajat ovat ongelmissa. Kiitoksia. Seuraavaksi kollega Besset puolitoista minuuttia. Eh, merci, monsieur le, le président. Je dois... Kiitos puhemies. Täytyy sanoa, että olen aika tyytyväinen komission jäsen Damanakin antamaan vastaukseen koskien polttoaineiden hintojen nousun vaikutuksia kalastusalan ja kalastajiin. Tässähän on kyse Euroopan unionin poliittisesta johdonmukaisuudesta. Nyt me käsittelemme polttoaineiden hinnan drastista nousua. Me ymmärrämme ja tiedämme sen, että tämä on jatkuva kestävä ilmiö. Me emme e, keksi minkäänlaista tilapäistä tähän hetkeen sopivaa ratkaisua, nimenomaan joka riippuisi pelkästään hinnan vaihtelusta. Kyse on poliittisesta logiikasta. Euroopan unionin on pysyttävä tiukkana itsellenä soittamien tavoitteiden suhteen. Kyse on siitä, että taistelemme ilmaston lämpenemistä vastaan ja kasvihuonekaasupäästöjen lisääntymistä vastaan kestävällä tavalla ja pyrimme irti fossiilista polttoaineista. Me emme halua välittää vastakkaista viestiä eteenpäin. Emme halua ristiriitaista politiikkaa. Kyse ei ole siitä, että energiatuki politiikka tehtäisiin pysyväksi. Näin ollen kalastajathan tuomittaisiin ikuisesti siihen tilanteeseen, missä he nyt ovat. Täytyy suunnata uudelleen tuotantoa, vä- välineistöä, taloutta. Näiden tukien pitää olla sellaisia, että ne johtavat tähän suuntaan, eivätkä siihen suuntaan, että suhdanteiden mukaan ja öljyn hinnan mukaan tarjotaan tukia. Kiitoksia. Seuraavaksi kuulemme muut puheenvuorot. Ensimmäisenä herra Valensa, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, me puhumme tänään aiheesta, joka on askarrutunut meitä vuodesta 2008 alkaen ja tuolloin puhuttiin solidaarisuudesta kalastajien kanssa ja komission piti esittää konkreettisia toimenpiteitä, joiden pitäisi purra tietyillä alueilla kalastuksen osalta. Nyt on käynyt ilmi, että vuodesta 2003 lähtien kalastuskustannukset ovat kolminkertaistuneet Euroopan unionin alueella ja uudet hinnannousut ovat tapahtuneet eh, polttoaineiden tasolla ja tämä tarkoittaa yleistä kustannustason nousua. Ja muita hinnankorotuksia öljyn kohdalla on viime kuukausien aikana tapahtunut ja ne ovat varmastikin kärjistäneet tätä tilannetta entisestään. Öljyn, hinnat, öljyn hintataso vaikuttaa suoraan kalastajien tulotasoon alentavasti ja tämä on noidankehä, sillä kohonnut öljyn hinta vaikuttaa tietenkin kaikkeen muuhunkin. Ja näin ollen, ja toisaalta kuitenkin tarvitaan polttoaineita enemmän meidän täytyy ryhtyä Euroopan komission taholta uusiin toimenpiteisiin. Meidän täytyy myös asettaa kostaa de minimis raja 60 000 euroon ja se täytyy päteä kolmen vuoden ajan. Tämä on ehdotus, joka, jota tarvitaan tänään alan suojelmiseksi ja jotta voitaisiin kompensoida taloudelliset vaikeudet. Kiitoksia. Grazie collega, la parola ora. Kiitokset kollega ja seuraavaksi Andres Barea. Kaksi minuuttia. Gracias, Kiitos puhemies. Meillähän on koko joukko tärkeitä asioita esityslistalla ja tämä asia on nyt ensimmäisen esityslistan kohtana ansaiten sen huomion, joka, jonka se, joka sille todella kuuluu. Ehm, öljytynnyrin hinta on noussut 63 prosentilla 2000-luvun alusta. Nythän se on hieman laskenut, mutta tilanne on liian vaikea. Ja sosiaalidemokraattinen ryhmä on alan kriisin vuoksi erittäin huolissaan. Katsomme, että tarvitaan yhteisön vastaus. Tätähän täällä monet jäsenet ovat jo vaatineet, itse asiassa monet hallituksetkin jäsenvaltioissa. Katsomme, että tämä tilanne on hoidettava tehokkaan tasapuolisen mekanismin kautta niin, että yhteisö voi ryhtyä hätätoimiin. Vuonna 2007 hyväksyttiin nämä de minimussäännöt, mutta me pyydämme nyt muutakin kuin niiden tai tämän tason korottamista. Me pyydämme komission jäseneltä, että hän katsoisi kalastusrahaston avaamista, sen saattamista joustavammaksi. Te hyvin tiedätte, että tämän rahaston kautta ei ole ongelmaa rat- ongelman ratkaisua löytynyt. Toivomme konkreettisia ehdotuksia komissiolta, voidaksemme käyttää kalatalousrahastoa tukeaksemme niitä kalastuslaivastoja, kuten pienimuotoinen kalastus, rannikkokalastus ja myös hyvin kaukaisille vesille kohdistuva kalastus. Kaikki nämä ovat eniten kärsineet. Ja kun te olette ehdottaneet uusia toimia, toimia, jotka vahvistavat myös vähentävät riippuvaisuutta polttoaineesta ja parantavat myös tuotteiden markkinointia. Kun katsotaan kestävyyttä, kestävyyttä, johon viittasitte, ympäristön suhteen kestävyyttä ja myös sosiaalista kestävyyttä, niin haluaisin myös muistaa humani, muistuttaa humanitaarisesta puolesta. Kalastajamme todella kärsivät. Tämä on hyvin kiireinen ongelma ja meidän tulisi nyt joustavoittaa kalastusrahaston, kalatalousrahaston käyttöä. Se voisi auttaa alaa tällä hetkellä. Kiitoksia. Ja sitten eh, Bilbao Barandika, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Todella kiireelliset konkreettiset toimet ovat nyt välttämättömiä, jotta voidaan kalastusalan eh, ongelmia, hoitaa ongelmia, jotka polttoaineiden hinta on nyt aiheuttanut. Kalastus, kalastustuotteiden hinta on kuitenkin ollut laskusuuntaan päin ja kilpailu kolmansista maista häiritsee todella markkinoidemme toimintaa. Me tarvitsemme toimia, jotka eivät kuitenkaan aiheuta kustannuksia EUn budjetille. Kun ala on erittäin riippuvainen fossiilisista polttoaineista ja uudistusta tarvitaan, niin täytyisi kuitenkin samalla ottaa huomioon ne toteutetut ponnistelut, jotka innovaatiopolitiikka on tuonut mukanaan. Ja innovaatioita tarvitaan jatkossakin, että energiatehokkuutta kalastuslaivastoissa voitaisiin parantaa. Tutkimus olisi aivan välttämätöntä. Näin kannattavuus voisi lisääntyä ja tämä tarjoaisi muillekin aloille, kuten esimerkiksi laivanrakennusteollisuudelle ja energiateollisuudelle, äh, mahdollisuuden todella uudistua. Kiitos. Grazie. Kiitokset kollega ja seuraavaksi herra Nikulesku, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar. Trebuie să fim conștienți. Kiitos, puhemies. Komission jäsen, meidän on oltava tietoisia siitä, että öljyn hinta pysyy korkealla. Me mennään para siihen tilanteeseen, jolloin öljyn hinta oli 30-40 dollarissa. Halvan öljyn hinta on mennyttä. Me puhumme nyt 100 dollarin barrelihinnoista. Todennäköisesti kielteiset öljyn hinnan vaikutukset talouteen jatkuvat. Euroopan kalastajat joutuvat selviytymään hyvin vaikeissa kilpailuolosuhteissa maailmanlaajuisesti. Useilla Euroopan alueilla kalastus on päätyöllistäjä. Korkea öljyn hinta vaikuttaa erityisesti niihin, jotka ovat mukana pienimuotoisessa kalastuksessa. Pääkysymys onkin se, mikä on yhteisen kalastuspolitiikan tulevaisuus ja kalastusrahaston tulevaisuus. Jos rahastoa alikäytetään, niin tilanne täytyy analysoida syvällisesti. Grazie, kollega. Kiitoksia, kollega. Seuraavaksi Kriton Arsenis, olkaa hyvä, kaksi minuuttia. Puhemies, arvoisa komissaari, hyvät kollegat. Nyt on todellakin niin, että me, meillä ei ole enää kalastusta, ellei me onnistu jarruttamaan tätä hinnan nousua kalastussektorilla. Meidän täytyy nähdä, mitä nyt kalastuksen alalla tapahtuu. Nyt on niin, että rannikko, kalastus kärsii erityisesti tästä tilanteesta. Me pyydämmekin, että kehitettäisiin toimenpiteitä, jotka käytännössä – joita kuitenkin käytännössä sovel, voidaan soveltaa vain muutamassa maassa johtuen talouskriisistä useimmissa jäsenvaltioissa. Ja näin ollen de minimis apua ei todennäköisesti pystytä, ei pystytä korottamaan. Tämä on tosiseikka, fakta. Meidän täytyykin kysyä, millä tavalla kalastusrahastoa voitaisiin käyttää tukitoimiin, erityisesti niihin maihin, joissa on hyvin vaikea taloudellinen tilanne, jotta nämä voisivat säilyttää kalastuksensa. Minä itse haluaisin tukea de rajan äh, nostamista tietenkin tietyillä varaumilla. Tämä täytyy koskea erityisesti pieniä rannakkokalastajia ja sellaisia kalastuslajeja, jotka ovat ympäristömyönteisiä. Ja että rahoitus ei saa johtaa siihen, että kalastus, kalastusponnistelut vaan vaikeutuvat. Sitä paitsi tätä täytyy hoitaa ympäristömyöntäisellä ja sosiaalisesti kestävällä tavalla. Euroopan kalastusala, sitä täytyy hoitaa tehokkaasti ja Euroopan komission jäsen olen samaa mieltä siitä, että meidän täytyy selvittää, millä tavalla Euroopan kalastusrahastoa voitaisiin käyttää tehokkaammin. Ja aivan erityisesti voitaisiin, pitäisi tukea niitä maita, jotka eivät, eivät voi äh, edistää kestävää kalastusta tällä hetkellä. Kiitoksia ja seuraavaksi Iliana Jotova. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Puhemies, komission ja hyvät kollegat. Kestävän kalastuksen takaamiseksi meillä on tiettyjä hyvin tiukkoja kriteereitä. Samanaikaisesti kalastajien täytyy huomioida myös kilpailusäännöt ja tämän lisäksi tietysti myös nousevat öljyn hinnat. Kaikki tämä on johtanut siihen, että kalastussektori on nyt lähestulkoon polvillaan kriisin edessä. Nyt on jo korkea aika, että kalastuspolitiikkaa tarkistetaan, tarkastetaan, jos me haluamme, että tämä sektori säilyy hengissä. Kysymys on nostettava esille siitä, Riittääkö unionin lainsäädäntö puolustamaan eurooppalaisten kalastajien edut? Komission pitäisi tarkastella de rajan nostamista 30 000 60 000. Tämän lisäksi komission täytyy aktiivisesti rohkaista jäsenvaltioita käyttämään olemassa olevia resursseja. Tietyt jäsenvaltiot unionissa pysyvät tuppisuina näistä asioista. Tämä niin sanotusti rasittaisi liikaa budjettia. Kalastajat taas osoittavat syyttävän sormensa Brysselin. Bulgarian kalastajat eivät edes tiedä niistä mahdollisuuksista, joita heillä on käytössään. He ovat usean otteeseen kääntyneet hallituksen puoleen, mutta siellä ei tiedetä tuon taivallista de minimissäännöistä. Jäsenvaltiot on tehtävä kaikkensa niin, että korkeiden öljyn hintojen vaikutuksia voitaisiin torjua. Tähän liittyy myös hyvin monimutkaiset menettelyt silloin, kun Euroopan unionin tukea haetaan, mukaan luettuna de minimis-asetus. Olen tyytyväinen siitä, että asia on nostettu esille tänään vielä lisäkysymys. Miten komissio aikoo rohkaista jäsenvaltioita niin, että ne turvautuisivat de minimissäännöstöön? Mitä komissio aikoo tehdä, jotta päästään tasapainoisen tilanteeseen toisaalta valvonnan suhteen ja toisaalta tukikelpoisuuden kannalta? Kiitos ja seuraavaksi Sanchez Preseo. Kiitoksia puhemies, komission jäsen, parhaat kollegat. Tämä polttoaineen hinnan nousu on rakenteellinen ongelma, koska polttoainetta <laughs> ei ole tarpeeksi maailmanlaajuista kysyntää äh, täyttämään ja tässä hinta nyt on noususuunnassa ja nyt meidän täytyy äh, pyrkiä kalastuksen kustannuksia suitsimaan. Ja tämä tilanne on hyvin onneton siksi, että Kalastusala on muutenkin ongelmissa. Kun vuonna 2007 minimis sääntö otettiin käyttöön, katsottiin, että se ei kilpailua häiritse, mutta nyt meidän täytyisi ehkä olla entistä kunnianhimoisempia ajatellen Eurooppa 2020-strategiaa, meristrategiaa ja muita puitepäätöksiä yhteisen kalastuksenkin osalta. Meidän tulisi pyrkiä auttamaan alaa sen rakennemuutoksessa ja samalla tukemaan erityisesti pieniä ja keskisuuria tuottajia. Tarvitaan siis myös lyhyen aikavälin tukea, niin kuin komission jäsenkin ehdotti, niin että saataisiin kalatalousrahaston varat käyttöön. Mielestäni tämä on hyvä ehdotus ja pitkällä aikavälillä taas on saatettava kalatalous entistä kestävämpään kuntoon. Kiitokset ja seuraavaksi Ester Kredia, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvät kollegat, unionin kalastajat, niin kuin tiedämme, kohtaavat kolme pääongelmaa. Ensinnäkin kiintiöt, joka, kiintiöjärjestelmä, joka on kovin monimutkainen ja asettaa heidät tiettyjen hyvin monimutkaisten vaatimusten eteen. Toiseksi eh, ammatin tuomat vaatimukset ja kolmanneksi polttoaineen nouseva hinta, joka vaikuttaa kriisisektorin vuosien 2008-2010 välillä polttoaineen hinnan vaihtelu on johtanut siihen, että viikko kohtaisesti ranskalainen kalastaja on menettänyt huomattavia summia. Voin yhtyä niihin kollegoihin, jotka ovat vaatineet komissiolta, että se sallisi de minimistuen lisäämisen. Kalastajat voisivat tämän tuen avulla elää kunniakkaasti omassa ammatissaan, mutta kuitenkaan kilpailu ei tästä vääristyisi. Täytyisi näyttää kalastajille, että unioni erityisesti tänä Eurooppa-päivänä kuuntelee kalastajien tarpeita. Tämä olisi hyvä alku komission jäsen. Kiitokset. Ja seuraavaksi puheenvuoron saa herra Ferreira, kolme minuuttia. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen Nämä huomattavat hinnankorotukset öljypolttoaineissa ovat syrjäkäristäneet kalastuskriisiä. On todellakin on, puhutaan vain pienistä voittomarginaaleista tällä hetkellä ja, ja, ja tällaiset heilattelevat polttoainehinnat eivät mahdollista siirtymistä kalastuskohteesta toiseen. On myös kysymys äh, tuontapolitiikasta, joka edesauttaa sitä, että, että hinnat ovat pysyneet muuten äh, tuontihinnat ovat pysyneet samana, mutta kuluttajahinnat ovat nousseet. Yhteinen kalastusmarkkina ei ole vaikuttanut siihen, että loppumyyntihinnat olisivat kohonneet tai että äh, tuotto olisi kohentunut. Ja tuonti on käristynyt tilanteesta entisestään ja monet yritykset ovat joutuneet sul- lopettamaan toisensa ja kalastusyritykset joutuvat jatkossakin lopettamaan toisensa, joka merkitsee tuhansien työpaikkomenetystä, ellei polttoaineen hintojen kohdalla tapahdu jotain. Tämä koskee erityisesti pientä rannikokalastusta, kuten esimerkiksi Portugalissa. Kuitenkin se on meillä 9 prosenttia koko kalastuksesta ja tämä jäykkyys, tämä liikkumattomuus komissiossa, ei, tämä toimimattomuus ei ole hyväksyttävissä niin kuin tänään on käynyt ilmi komissaarin puheenvuorossa. Te eh, komissio tarjoaa vain yhtä ratkaisua, että romutetaan koko laivasto. E, eli ei hoiteta potilasta, vaan tapetaan se saman tien. Ja nyt on kuitenkin kysymys siitä, että nämä laivastot ovat mitoitettu tiettyyn kalastustyyppiin. Kuitenkaan mitään tämän tyyppistä ongelmaa ei ole sektorilla ratkaistu. Ja tässä on keskitytty vain, kalastus on keskittynyt vain muutamaan muutimiin käsiin unionin tasolla. Me tarvitsemme kiireisiä toimenpiteitä, jotka ovat kohtuullisia ja jotka ottavat huomioon myös sosiaaliset ja taloudelliset tarpeet tällä alalla meidän täytyy luoda vakautta myös öljyn hintaan. Meidän täytyy käyttää kaikki budjetin liikkumavara, jotta voitaisiin tukea poikkeuksellisia toimia kalastuksen rahoittamiseksi. Ja polttoaineiden, polttoaineiden hinnat ovat rakenteellisesti korkealla. Meidän täytyykin ryhtyä toimintaan tämän alan ylläpitämiseksi. Me tarvitsemme, meidän täytyy tukea loppumyyntihintoja, meidän täytyy myös tukea tuoton lisäämistä koko, koko tuotantoketjussa. Me tarvitsemme tehokasta tukea kalastuslaivaston nykyaikaistamiseksi, erityisesti kun kysymys näiden pyynti, pyyntilaitteiden vali, tyypeistä ja sellaista kalustosta, joka on myös ympäristön kannalta tärkeää. Yksittäiset jäsenvaltiot ovat ryhtyneet toimiin, mutta me tarvitsemme saman lisäksi yhteisöllistä apua ja tukea, jotta eriarvoisuus voitaisiin poistaa näiden jäsenvaltioiden välillä, koska eriarvoisuus on jo kärjistänyt talouskriisi erityisesti pienissä kansantalouksissa. Kiitokset. Nyt puheenvuorot ilman puhujalistaa. Ensimmäisenä Gabriel Matador, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Parempi kuin esittää kysymys on saada vastaus, vaikka tässä tapauksessa tässä nyt voi olla pieni pettymys. Kalatalousala on todella kriisissä. Kalastajien tulot vähenevät päivä päivältä ja vaikeuttavat heidän toimintansa jatkoa. Me puhumme tuista, mutta me, ja me puhumme vaikeuksista ja kestävistä ratkaisuista – ratkaisusta, jotka vaativat meiltä kaikilta tukea. Joka tapauksessa, niin kuin herra Kadek tässä totesi, eh, meidän tulisi olla hyvin johdonmukaisia. Kukaan ei ole täällä puhunut kalastusponnistelujen lisäämisestä. Me emme ymmärrä, miksi ei voitaisi tällaisissa poikkeustilanteissa toimia suhdanteen mukaan. Komissio ei ole antanut tukeaan alalle, joka tukea tarvitsisi kiireellisesti. Vähintäänkin tulee de minimissä rajoja nyt korottaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Alves presidente quero também juntar a minha voz a todos os que aqui manifestaram Kiitos puhemies. Yhdyn niihin puheenvuoroihin, joissa on ilmaistu huoli kalastajien alhaisesta tulostasosta. Tätä kärjistää polttoaineen hintojen nousu viime kuukausina. Ja täällä on oikein sanottu, että polttoaineen hinnat erityisesti vaikuttavat pien, pk-yritysten tuottoon – joilla on muutenkin alhaisempi tulotaso kalastusalalla. Polttoaine, polttoainehinta merkitsee vähemmän äh, äh, kalastustuottoa ja tämä vaikuttaa myös kalan äh, loppuhintaan. Kolmansista maista tuodaan jalostettuja kalatuotteita ja ra- raho- rahoitusvaikeudet rajoittavat kalastusalan mahdollisuuksia ja tämä merkitsee työpaikkojen menetyksestä. Meidän täytyy todellakin lähteä, lähteä tuumasta toimeen kalastussektorilla. Komission täytyy lähteä keskipitkään ja, ja pitkän aikavälin ehdotuksiin, jotta voitaisiin vaikuttaa kalastajien tulovaikeuksiin. Kiitokset ja seuraavaksi edustaja Romeva. Hyvät kollegat, nyt on kiireellinen tarve uudistuksiin, rakenneuudistuksiin kalastusalalla. Pitäisi hyväksyä sellaisia menetelmiä, jotka vaativat vähemmän energiaa ja ovat kestävämpiä pitkällä aikavälillä ja ovat taloudellisesti ja sosiaalisesti kestäviä. Jos annamme kalastusalalle lisää rahaa polttoaineiden hinnan nousun takia, välittäisi väärän viestin kun otetaan huomioon kalastuspolitiikan uudistus ja se, että se tarjoaa kannustimia alusten omistajille eh, ottaa käyttöön isompia, enemmän polttoainetta vaativia aluksia. Tämä on ongelma. Meidän pitää olla aivan selviä tässä viestissä, jonka välitämme. Tällä hetkellä kaikki toimet, joihin voimme ryhtyä, kalastusponnistelujen vähentämiseksi olisi oikean suuntainen. Jos teemme päinvastoin, niin se olisi hyvä, äh, huono toimenpide ja huono viesti. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Enan. Monsieur le Président, je viens d'entendre deux de mes collègues Puhemies, kollegat ovat käsitelleet kestävyyden ongelmaa ja sitä, että pitää subventoida tuotantoa. Mutta päinvastoinhan tässä pitäisi toimia. Kalastajat vaativat vain sitä, että he voivat tehdä työtänsä ja voivat kantaa sitä vastuun. Jos polttoaine on ajankohtainen, tilapäinen ongelma, niin täytyy investoida tutkimukseen niin, että meillä olisi sellaisia moottoreita, jotka käyttäisivät vähemmän polttoainetta. Kaikki sellaiset alukset, jotka ovat pienempiä ja käyttävät vähemmän polttoainetta, ovat kannatettavia. Uudistusta uudistusten jälkeen tehdään ja kalan hinta laskee jatkuvasti uudistusten myötä. Kuitenkin kuluttajan maksama hinta on ennätysmäisen korkealla. Kuluttaja ei enää, hänellä ei enää varaa ostaa kalaa. Meidän täytyy uudistaa kiintiöitä, mutta tämän lisäksi pitää tutkia tämän ammatin toimintaa niin, että kalastajat eivät kärsi ja pienkalastajat eivät kärsi ja isot toimijat vain rikastu. Seuraavaksi edustaja Brons. mr president the rise in fuel prices. puhemies nouseva öljyn hinta on vain yksi niistä ongelmista jotka kalastajat ovat joutuneet kohtaamaan brittikalastajat muiden mukana. Iso-Britannia tarjoaa 70 prosenttia kalastustuotostaan Euroopan unionin alueelle, mutta vain pienen osan sen kiintiöistä. Olisi vain oikeudenmukaista, että saisimme oikeudenmukaisemman kiintiön. 300 000 tonnista eh, ennen unionin eh, aikoja on tapahtunut eh, vähenemistä huomattavasti. Isossa Britanniassa. Kalastajat ovat joutuneet työttömiksi. Pitkällä aikavälillä brittikalastajat ovat tietysti siinä tilanteessa, että he haluavat vain oikeudenmukaista kohtelua kalastuspolitiikan puitteissa. On vaadittu myös lisäkalastuspäiviä EUn vesillä. Ongelmana on se, että vedet on avattu kaikille toimijoille, ei pelkästään brittikalastajille. Kiitokset kollega. Ja nyt puheenvuoron saa komission jäsen Rouva Damanaki. Loppupuheenvuoro, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ymmärrän oikein hyvin teidän kaikkien huolenaiheet ja jaan huolenne kalastajien, kalastajiemme alhaisesta tulotasosta, erityisesti ajatellen pienten alusten omistajia rannikkovesillä. Mutta tämä ongelma Oletteko varmoja, että se tulee polttoaineiden noususta? Tästä ongelmastahan on toistuvasti keskusteltu ja on tunnustettu se, että tämä ongelma on olemassa. Se tunnustettiin jo ennen polttoaineiden hinnan nousua. Luonnollisesti ymmärrän, että polttoaineen hinnan nousu on voinut tätä ongelmaa entisestään pahentaa, mutta pääongelma on liikakalastus. Liikakalastus kalastus johtaa siihen, että kalakannat eivät säily terveellisellä tasolla. Tästä olemme keskustelleet toistuvasti ja tästä on keskusteltava myös, kun keskustellaan ähm, kalastusrahaston uudistamisesta. No kyllä, tämä ongelma on nyt olemassa ja keskustelkaamme siitä, miten ongelma voidaan ratkaista. Ainut tapa ongelman hoitamiseksi kestävällä, pysyvällä pohjalla on parantaa tämän alan kestävyyttä polttoaineiden hintojen suhteen. Emme voi olla varmoja polttoaineiden hintakehityksestä. Kuunnelkaapa tätä esimerkkiä. Näin voi käydä vaikkapa Belgialle. Viime kriisin jälkeen he ovat parantaneet kalastuslaivasta polttoonsa alusten moottoreita ja ovat vähentäneet 20 prosentilla polttoaineen kulutusta. Näin on toimittu Belgian kalastuslaivaston suhteen ja näin tulisi toimia mu- muutenkin ja näin me pyrimme toimimaan. Kuitenkin, kuitenkin viitaten nyt teidän ehdotuksiinne, hyvät naiset ja herrat, on ehdotus, komission ehdotus äh, korottaa tätä de minimis kattoa. No mikä tämä katto on? Tämä on katto, sen tuen, jonka jäsenvaltiot voivat alalle antaa katto. Jos komissio nyt antaa luvan katon nostamiselle, niin se johtaa siihen, että ainoastaan ne jäsenvaltiot, joiden talous on kunnossa, voivat tätä tukea antaa kalastajilleen. Ja se johtaa siis äh, kilpailun vääristymiseen entisestään. Vain, sanon tämän teille nyt suoraan, hyvät naiset ja herrat, vain rikkaimmilla mailla on sitten tästä hyötyä. Ja jos no, nostamme tätä kattoa, niin tästä hyötyvät suuret alukset. Joten olen kovin yllättynyt, kun jotkut parlamentin jäsenet tätä ehdottavat. En voinut kuvitellakaan tänne tullessani, että minulle ehdotettaisiin katon nostamista de minimissään suhteen. Jäsenvaltiothan voivat antaa tukea laivastoilleen jo nyt. Antakaapa nyt kun selitän, hyvät naiset ja herrat. Tällä hetkellä jäsenvaltiot käyttävät vain 20 prosenttia, noin 20 prosenttia meidän rahoituksestamme. Jotkut sanovat, että meidän rahoituksemme on ongelma, koska jäsenvaltiot eivät voi rahoja käyttää niin kuin haluavat, mutta kyllä meillä on kalastusrahastossa kalatalousrahastossa joustavuutta. Kyllä jäsenvaltiot voivat käyttää sitä tarvitsemallaan tavalla. Joka ikinen jäsenvaltio voi näin tehdä. Vain Italia, vain Italia on kääntynyt puoleemme ja pyytänyt uudelleenjärjestelyä tämän rahaston suhteen. Joten kääntykääpä nyt jäsenvaltioiden hallitustenne puoleen ja pyydätte niitä käyttämään näitä käytettävissä olevia rahastoja kunnolla. Ja jos vastaanottokyvyssä on esimerkiksi ongelmia, niin hoidetaan ne. Mutta jäsenvaltiot eivät ole tähän edes ryhtyneet, joten voin vastata teille suoraan. Kyllä rahat ovat olemassa, rahoitus on olemassa, kyllä jäsenvaltiot voivat sen saada käyttöönsä ja kyllä jäsenvaltiot voivat omista varoistaan de minimis säätöä käyttäen myös antaa tukea, mutta jos sanon kaikelle kyllä, niin sitten hän vääristän kilpailua paitsi jäsenvaltioiden välillä myös pienten ja suurten alusten välillä. Tämä meidän täytyisi ymmärtää. Kyllä, yleinen ongelma on olemassa ja voimme keskustella siitä, kun tästä uudistuksesta puhutaan. Mitä voimme tehdä ää, tukeaksemme pienimuotoista kalastusta? Ja voimme luonnollisesti keskustella kaikista muistakin ehdotuksista, mutta se, että de kattoa nyt lähdettäisiin nostamaan, on mielestäni ehdotus, josta ei ole mitään hyötyä. Kiitoksia komission jäsen. Keskustelu on päättynyt ja äänestys toimitetaan äh, yhden minja nyt istunto keskeytyy kolmeksi minuutiksi.